colleghi, la seduta... Istunto avataan, arvoisat kollegat, ennen kuin aloitamme esityslistan mukaisesti. Sallikaa minun esittää muutama huomio. Italialainen sotilashenkilö valitettavasti on menehtynyt ja toinen on vakavasti haavoittunut laukausten vaihdossa tänään Afganistanissa. Lukas sanan uhrin perheelle ilmaisemme syvän valittelumme. Ensimmäinen kohta esityslistalla on komission julkilausuma Haitin tilanteesta vuosi maanjäristyksen jälkeen, humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen. Puheenvuoro on komission nimissä, ennen kaikkea komission jäsen Georgievalla. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin myös yhtyä teidän ilmaisemiin äh, pahoitteluihin näille perheille. Vuosi sitten koimme yhden kaikkein kauheimmista luonnonkatastrofeista lähihistoriassa Haitilla. Tämä käynnisti myös yhden parhaista solidaarisuuden osoituksista ihmisille. Ja äh, tämä on oppi meille kaikille. Vuosi tämän katastrofin jälkeen me haluamme muistaa heitä, jotka kuolivat, mutta myös äh, heitä, jotka selvisivät. Me lupasimme heille apua ja me pidämme kiinni lupauksistamme. Nyt on kysymys äh, globaalisesta solidaarisuudesta Haitille. Ja olemme pyrkineet antamaan sekä humanitaarista apua sekä, kuten komission jäsen Piibalks, äh, myös kehitysapua maan jälleenrakentamiseen. Maanjärjestyksen jälkeen EU on antanut useita kymmeniä miljoonia humanitaarista apua, josta komissio antoi 130 2010 vuonna. Ja tämä on antanut mahdollisuuden auttaa haitilaisia saamaan katon päänsä päälle ja sanitaariolosuhteiden rakentamisen. Ja tätä kautta ihmiset ovat voineet käynnistää uudelleen elämänsä. Tämä ei koskenut ainoastaan Porto Princea, vaan myös Jacques Melia, Logania, paikallisia kaupunkeja ja olemme tukeneet 500 000 haitilaista, jotka lähtivät Porto Prinsistä elämään vieraille sukulaistensa joukossa. Olemme puhdistaneet teitä, tukeneet sairaanhoitoa ja niin edelleen. Nykyinen humanitaarinen apu keskittyy koleran voittamiseen. 22 miljoonaa on annettu Äh, terveydenhoitoon, puhtaaseen veteen, saniteetteihin, äh, epidemiologiseen äh, hoitoon ja logistiikkaan. 158 ihmiselle on toimitettu hoito, mutta kaikkein tärkeintä, että 900 000 ihmistä saa nyt puhdasta vettä. Ja olemme myös tiedottaneet haitilaisille, mitä kolera on ja millä tavalla sitä voidaan välttää. Olemme myös toimittaneet paljon kloria äh, paikallisille yhteisöille veden puhdistamiseksi. Olimme toivoneet, että vuosi maanjäristyksen jälkeen tilanne olisi parempi, mutta näin ei ole. Ja sen vuoksi olemme budjetoineet tälle vuodelle 2011 23 miljoonaa euroa ja lisää, mikäli enemmän apua tarvitaan. 2011 prioriteetti on asuminen, saniteettitilat ja terveydenhoito. Me jatkamme myös huonon hygienian vastaista taistelua, koska se on syy koleraan ja koleran leviämiseen. Samoin, samoin me tuemme terveydenhoitoa, koska Haitilla ei ole kunnollista terveydenhoitojärjestelmää ylipäätään. Olemme tukeutuneet humanitaarisen avun työntekijöihin ja haluaisin ilmaista kiitollisuuteni heille, jotka ovat riskeeranneet elämänsä